Siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistallamme kollegat. Neuvoston ja komission julkilausumat Iranista ja puheenvuoro ensiksi Carl Biltille neuvostosta. Olkaapa hyvä, neuvoston puheenjohtaja. Uh, Herra puhemies, hyvä komission jäsen, arvoisat parlamentin jäsenet. Minulle on ilo ja kunnia olla täällä ensimmäistä kertaa keskuudessa. Monen otteeseen varmasti tulen olemaan täällä seuraavan puolen vuoden ajan. Tällä hetkellä meillä on esityslistalla Iran ja ennen kuin menen asian sisältöön, haluaisin ilmaista suuret surunvalutteluni tämän päivän aikaisemmasta lentoonnettomuudesta. Me todella valittelemme ihmisenkin menetystä ja ilmaisemme sympatiamme kaikkia niitä kohtaan, joihin tämä tragedia vaikutti. Iranin kysymys on korkealla prioriteeteissamme Ruotsin puheenjohtajuuskaudella. Tämä liittyy vaalien tulokseen ja lievästi sanottuna näihin kysymysmerkkeihin, joita on asetettu vaalien jälkeen lopputuloksista, samoin kuin nämä poliittiset kysymykset, kehityskulut, joita on nähty tämän jälkeen. Olemme kaikki tietoisia siitä, että Euroopan unioni on ottanut hyvin vahvan ja periaatteellisen kannan Iranin tapahtumiin. Olemme toistaneet, että kysymykset vaalien ääntenlaskusta ovat sellaisia, että Iranin viranomaisten täytyy todella niitä tutkia ja selventää ne. Olemme olleet hyvin selväsanaisia myös vastauksissamme sen suhteen, mitä Iranin kaduilla on tapahtunut. Me olemme tuominneet ää, äh, vallan, väkivallan käytön rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan – Samoin olemme tuominneet toimet journalisteja, mediaa ja protestoijia vastaan. Nämä toimet ovat äh, meidän edustamiemme arvojen ja normien vastaisia, mutta myös yhä avoimempien äh, uudistusmielisten äh, ähm, iranilaisten toiveiden vastaisia. Me pidämme kiinni periaatteellisesta politiikastamme ja toivomme parempaa, uudempaa suhdetta Iranin kansaan. Se on kansa, jolla on paljon annettavaa maailman kehitykselle ja oman alueensa kehitykselle. Ja toivomme, että jossain vaiheessa, toivottavasti ei liian kaukaisessa tulevaisuudessa, tulee olemaan mahdollisuus luoda nämä todella uudet suhteet tuon valtion kanssa. Lopuksi vielä toisin esille erään seikan, joka on aiheuttanut paljon työtä keskuudessamme iranilaisviranomaiset ovat pidättäneet useita henkilöitä, eh, Euroopan kansalaisia. Olemme olleet jatkuvasti yhteydessä Iranin viranomaisiin näistä kysymyksistä ja odotamme olemme sitä mieltä, että mahdolliset syytteet näitä henkilöitä vastaan ovat perusteettomia ja voin vakuuttaa, että tulemme olemaan tulevaisuudessa kaikin mahdollisin keinoin yhteyksissä viranomaisiin Iranissa, kunnes nämä tapaukset on ratkaistu. Eli että nämä kyseessä olevat henkilöt on vapautettu. Kiitos. Grazie. Onorevoli. Kiitos, ministeri Bild. Sitten seuraavaksi komission jäsen Ashtonille viisi minuuttia ja hieman joustavuudella se. Kiitos puhemies. Tämä on ensimmäinen mahdollisuuteni onnitella kaikkia uuteen Euroopan parlamenttiin valittuja jäseniä. Voin sanoa komission puolesta, että odotamme tosiaan rakentavaa yhteistyötä kanssanne, mukaan lukien tietysti jotkut tällaiset painavat kansainväliset haasteet, joita meillä on edessämme. Ja siis tässä tämän päivän aiheet kuuluvat niihin. Kollegani Ferrero Wallner on matkalla tällä viikolla, joten hyvin mielelläni puhun hänen puolestaan parlamentissa tänään. Parlamentilla on tärkeä osa kehitettäessä ja ylläpidettäessä suhteita Euroopan unionin ja islamilaisen Iranin tasavallan välillä. Eh, Iranin valtuuskunta ja Majlissin jäsenet ovat olleet hyvin tärkeässä asemassa, mitä tapa, mitä tulee yhteisymmärryksen kehittämiseen. Meillä on useita välineitä, jotka ovat tärkeitä perusteita EU-toiminnalle Iranissa. Ja komissiossa toivomme tosiaan voivamme näitä käyttää tulevaisuudessa yhä hyväksemme. Mitä tulee Iranin presidentin vaaleihin ja sitä seuranneisiin tapahtumiin, puheenjohtajista on sanonut, että Iranin politiikan kehitys on pääasiassa Iranin kansalaisten asia. Siitä huolimatta ei voi olla epäilystä siitä, että meidän, me aivan oikeutetusti meidän pitäisi seurata näitä tapahtumia. Euroopan unioni on ottanut hyvin selkeän kannan Iranin tilanteeseen presidentinvaalien jälkeen. Ja se on pysynyt hyvin yhtenäisenä kannassaan. Olemme sanoneet kunnioittavamme täysin Iranin suvereenisuutta mutta Astra, siis ollaan kuitenkin erittäin eh, huolestuneita siitä väkivallasta, jota on valkin jälkeen ilmennyt silloin, kun ihmishenget on vaarannettu. Mitä tulee Iranin vaaleihin tai ö, eh, niitä seuranneisiin mielenosoituksiin ja siihen, mikä osa meillä on ollut, niin kaikki nämä, eh, näitä koskevat väitteet ovat täysin perusteettomia. Mitä tulee ihmisoikeuksien rikkomiseen, niitä ei voida pitää sellaisina asioina, jotka kuuluvat mi- pelkästään minkään maan sisäasioihin. Mitä nykyiseen arkaluontoiseen tilanteeseen tulee, niin siitä huolimatta komissio uskoo vahvasti vuoropuheluun. Näin oli ennen vaaleja ja yhä Euroopan unionilla ja Iranilla on paljon yhteisiä tärkeitä intressejä, esimerkiksi huumekaupan torjuminen ja afganilaispakolaisten tukeminen. Nämä vaativat jatkuvaa huomiota ja yhteistyötä ja toivon, että Iran tosiaan jakaa tämän näkemyksen. Komissio yrittää löytää mahdollisuuksia käyttää yhteisön välineitä rakentavaan toimintaan Iranissa. Sillä tavalla voimme saada aikaan yhteisymmärrystä jatkumalla, jatkamalla yhteistyötä esimerkiksi Erasmuksen ja akateemisen vaihdon avulla. Haluamme pitää avoinna kaikki mahdolliset viestintäkanavat Iranin kanssa. Yritämme kaikilla tasoilla olla yhteydessä Iraniin, mikäli mahdollista ja silloin kun mahdollista ja viisasta olemme valmiita tekemään yhteistyötä tulevaisuudessakin. Mielipideerot nykyisen hallituksen kanssa ovat monet. Jotkut ovat hyvin vakavia. Me vetoamme Iranin hallitukseen, että se liittyisi meihin, jotta voitaisiin vuoropuhelulla löytää ratkaisuja. Ainoastaan Yhteisen kunnioituksen hengessä voimme tosiaan ratkaista ongelmat. Eurooppa ei koskaan ole tällaisille keskusteluille sulkenut ovia ja on myös avoin sellaisille tänään. Ja lopulta puhemies ja puheenjohtaja haluaisin sanoa, että haluan myös välittää surunvalitteluni valitteluni tämänpäiväisen lentoonnettomuuden uhreille. Kiitos, Rova Ashton. Ja näin ollen sitten keskustelu. Ensimmäinen puhuja on jäsen Sarjus Volski, kaksi minuuttia. Uh, I want to reflect the... Kiitoksia, puhemies. Entisessä FET valiokunnassa, joka tapahtui viime keskiviikkona, me keskustelimme hieman näistä asioista, mutta uutta valiokuntaa ei ole vielä muodostettu. Kaikki tuntevat nämä faktat oikein hyvin, joten en nyt mene niihin. Unionilla on velvollisuus valvoa yleis, yleismaailmallisesti ihmisoikeuksia ja vaatia Irania lopettamaan brutaalit toimet ja väkivallan. Ulkoasianvaliokunnassa Iran valtuuskunnan kanssa me tapasimme Iranin kansalaisyhteiskunnan edustajia. Tämä oli meidän mielestämme äärimmäisen tärkeää. Me olimme täysin heidän näkemystensä takana, mutta me pyydämme neuvostoa tässä varmistamaan sen, että jäsenvaltiot ja Teheranissa olevat suurlähettiläät täysin pitävät kiinni uusista suuntaviivoista ihmisoikeusaktivistien suhtaan ja taistelevat kidutusta vastaan. Kaikki toimet täytyy toteuttaa, jotta voidaan tukea kansalaisyhteiskuntajärjestöjä Iranissa, ei pelkästään Euroopan ihmisoikeus- ja demokratiavälineen kautta. Ja täytyy kehittää kaikkia mahdollisia välineitä kansalaisyhteiskunnan kanssa erilaisilla alueilla, esimerkiksi pakolaiskysymykset, akateemiset kysymykset, journalistien vierailut Eurooppaan ja niin edelleen. Nämä, voivat, nämä toimet voivat auttaa parantamaan ilmaisuvapautta Iranissa. Ihmisoikeuskysymykset kyllä, mutta ei eristämistä. Vuoropuhelua, vaikka se olisikin vaikeaa. Ajat ovat vaikeat ja jännitteiset Iranin kanssa. Me esitämme nyt kysymyksen, millä tavalla tästä mennään eteenpäin. Sanktiot ovat yksi mahdollisuus, jota tutkitaan. Me uskomme, että unionin täytyy löytää tapa uudelleen ryhtyä vuoropuheluun Iranin kanssa kaikista näistä kysymyksistä ja löytää tapa luoda uudelleen luottamusta ja parantaa diplomaattisia välineitä. Tämä on, ollut, no, tämä on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Meidän täytyy tukea neuvoston ponnisteluja. Meidän Euroopan parlamentissa täytyy edelleen vahvistaa parlamentaarisen diplomatian aspekteja Iranin kanssa. Kiitos. Grazie, onorevole Sarius Volski. Kiitos, edustaja Sarius Volski. Hän on puhunut EPP-ryhmän nimissä. Ja nyt sitten PS-ryhmän puolesta edustaja Howitt. Thank you very much, President. Whatever people... Kiitos puhemies kun puhutaan Iranin vaaleista, niin ei ole epäilystäkään siitä, että kymmenet ja sadat ihmiset, kymmeniä satoja ihmisiä on tapettu niissä mellakoissa protesteissa, joita seurasi vaalien jälkeen, ja tuhansia ihmisiä on vangittu poliittisina vankeina. Ja siksi ei pitäisi epäilystäkään olla tässä parlamentissa tuomittaessa näitä ihmisoikeusrikkomuksia. Ja mitä tulee sitten siihen, että on puututtu vapaaseen journalismiin myös vaalien jälkeen. Kuten sanoimme viime viikolla ulkopolitiikan valiokunnassa, että paras tapa varmistaa oikeudenmukaiset vaalit on se, että kutsutaan paikalle vaalitarkkailijoita ja meillä on tässä tosiaan hyvin hyviä tuloksia ja Euroopan ei ollut tällä kertaa siis mahdollisuutta tehdä riippumatonta ja oikeudenmukaista työtä. Ja näin meillä on syytä sanoa, että emme luota vaalituloksiin. Myötätuntomme kulkee niiden suuntaan, joita on, joiden ihmisoikeuksia on Iranissa rikottu, mutta pyytäisin myös, että parlamentti, parlamentti myös ajattelisi niitä iranilaisia, jotka ovat paikallisia työntekijöitä Britannian suurlähetystössä, jotka on vangittu. Ja myötätuntomme kulkee myös niille, niiden, niille ranskalaisopiskelijoille, joita on vangittu. Ja tässä toivomme tosiaan, että Eurooppa voisi yhteisesti toimia. Ja lopussa sitten äh, näen, että Britannian kansallispuolue British National Party BNP puhuu ensimmäistä kertaa. Se, mitä he sanovat, ei edusta brittien näkökantaa eikä Eurooppaa, ja meidän pitäisi vastustaa sitä yhtä paljon kuin kaikkia epäoikeudenmukaisuuksia kansainvälisesti. ora la parola per il gruppo Kiitos edustaja Howitz ja sitten Alderyhmän puolesta. Edustaja Neits Öiterbrück. Voorzitter, raadsvoorzitter, collega's. Puhemies, neuvoston puheenjohtaja, hyvät kollegat. Iran on iso maa ja siellä on paljon nuorta väestöä ja sillä on pitkä historia ja kulttuuri. Sen lisäksi Iran on yhdessä maailman tärkeimmistä, sijaitsee yhdessä maailman tärkeimmiltä alueilta. Kaikista näistä syistä, mutta myöskin inhimillisyyden vuoksi, se mitä Iranissa tapahtuu, niin emme voi olla huomaamatta sitä. Eurooppalaiset eivät kannata pakotettua hallituksen muutosta, mutta siitä huolimatta kaikilla kansoilla, myöskin Iranin kansalla maailmassa, on oikeus valita omat poliittiset johtajansa ja myöskin erottaa heidät, jos he eivät täytä heidän vaatimuksiaan. Ja tämänpäiväinen Iranin hallinto ei enää vastaa kansainvälisiä standardeja, jos ajatellaan vapaita vaaleja. Näin oli myöskin presidentinvaalien kohdalla. Huolimatta laajoista rajoituksista, niin viralliset tahot eivät ole hyväksyneet vaalitulosta, vaan ryhtyivät osoittamaan mieltä. Ja jos ajatellaan vaalitulosta, niin Iranin kansa ei voinut hyväksyä sitä, vaan se on protestoinut ja protesti kuitenkin torjuttiin väkivaltaisesti. Me tuomitsemme tämän ja me vaadimme Iranin viranomaisia vapauttamaan vangitut henkilöt ja myöskin ulkomaiset toimittajat ja kansalaisjärjestöjen työntekijät pitää heti vapauttaa Iranissa. Hyvä, hyvät kollegat, herra puhemies, neuvoston puheenjohtaja, jos hallitus tällä lailla omaa väestöään ja omaa nuorisoaan vastustaa, ei pelkästään omassa maassa, vaan kansainvälisesti, niin tämä on erityisen dramaattista. Ja erityisen dramaattista on myöskin se, että Nämä tapahtumat tapahtuvat sellaisena aikana, jolloin USA presidentti ilmaisee valmiutensa ryhtyä keskustelemaan Iranin kanssa. Iranilla, Irania uhkaa se, että se menettää historialliset mahdollisuutensa, sellaiset mahdollisuudet, jotka sen kulttuurin pohjalta olisi sille kasvaneet. Kiitos myös siitä, että kunnioititte puheaikaa. Seuraavaksi sitten edustaja Kombendit, vihreä Den ja alle ryhmän puheenjohtaja kaksi minuuttia. Termis. Rova komission jäsen, herra puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kun kansa haluaa vapautua, niin se silloin saa aikaan ihailuamme ja solidaarisuuttamme. Ja tämä koskee Iranin kansaa. On totta, että vaalit olivat epärehellisiä. Iranin kansahan on kuitenkin löytänyt tavan osoittaa omaa vapauden ja demokratian tahtoaan. On totta, että meillä on intressejä. Kukaan ei tietenkään <laughs> peittele sitä, että me käymme vuoropuhelua tämän terroristihallituksen kanssa. Mutta samalla emme kuitenkaan ainoastaan voi seurata päiväjärjestystä. Se, mikä on tapahtunut Teheranissa, on kauheaa. Kidutus Iranin vankiloissa on päivittäistä, ei sel- pelkästään mitä tulee Iranin, britteihin, jotka lähtevät sieltä iranialaisia jatkuvasti kidutetaan siellä vankiloissa ja siksi unionin on kohotettava, korotettava äänensä. Mitä on sitten tulee siihen, että yritetään löytää jonkunnäköinen tasapaino Iranin kansan etujen ja muiden etujen välillä. Siis kaikki tämä on tietysti monimutkaista, mutta on kuitenkin korostettava sitä, että päivittäin olemme Iranin kansan puolella. Pyydän komissiolta ja neuvostolta, että ne analysoisivat Nokian ja Siemensin vastuuta ja osallistumista Iranin kansan sortamiseen ja siihen, millä tavalla eurooppalaisia aseita on käytetty Iranin kansan sortamisessa. Ei ole mahdollista, että suuret eurooppalaisyritykset ovat antaneet Iranin hallitukselle mahdollisuuden viedä Iranin kansan vapaus. Kiitos, edustaja Kombendit. Seuraavaksi puheenvuoro edustaja Stevensonille. Europei. Minuutti. Thank you very much, President. Kiitoksia puhemies. Arvoisa puhemies, kun me keskustelemme täällä äskettäisistä Iranin tapahtumista, olemmeko ymmärtäneet, että yli 15 opiskelijajohtajaa, jotka on pidätetty, iranilaisviranomaiset ovat hirttäneet heidät. Yli 200 ihmistä on tapettu kadoilla, jota tässä siteraan tätä Ähm, tapahtuma, jossa tämä nuori nainen kuoli ja hänestä on tullut symboli Iranin kansan taistelusta fasistista hallitusta vastaan. Millä tavalla me voimme edelleen pitää kiinni kauppasuhteistamme hallituksen kanssa. Uskommeko me todella, että raha on tärkeämpää kuin ihmisten elämä? Miksi me emme ole valmiita äh, kovempiin sanktioihin? Miksi me Euroopan parlamenttina poistimme tällaisen Iranin valtuuskunnan. Siitähän tuli viimeisen vuoden, viiden vuoden aikana vain Iranin suurlähetystön äänitorvi täällä Euroopan parlamentissa. Nyt lopetetaan tämä ja meidän täytyy ryhtyä koviin toimiin, koviin puheisiin Iranin hallituksen kanssa. Se on ainut puhe, mitä he ymmärtävät. Kiitos edustaja Stevenson. Seuraavaksi edustaja Scholz GNGL ryhmästä Minuutti. Kiitoksia puhemies, rouva komissaari, hyvä ministeri, hyvät kollegat. QNGL-ryhmä on hyvin syvästi huolissaan Iranin väkivallasta. väkivallasta. Me tuomitsemme myöskin tämän brutaalin väkivallan. Me olemme erittäin huolissamme monien pidätettyjen kohtalosta vaadimme heidän pikaista vapauttamistaan. Ja me olemme sitä mieltä, että Euroopan parlamentin pitäisi sen kokonaisuudessaan tehdä. Me, jos ajattelemme tiedotusvälineiden eh, artikkeleja, niin niissä Iranin hallitus instrumentalisoidaan. Jos ajatellaan Iranin ydinase varastoja, niin me torjumme ne, ja siksi tuemme Obaman sanoja siinä, että ei pitäisi antaa Israelille mitään vihreää valoa. Meidän pitää panostaa diplomatiaan. Iran on suvereni valtio ja sen pitää itse päättää omasta valtiostaan. Ja suverenin valtion hallinnon pitää toiveet ottaa myöskin huomioon silloin, kun tehdään poliittisia päätöksiä. Grazie, Scholz. Kiitos, edustaja Scholz. Seuraavaksi edustaja Provera EFD-ryhmästä. Puolitoista minuuttia. Grazie, presidente. Kiitos puhemies ja onnittelut valinnastanne. Mitä tulee Iranin vaaleihin ja siihen kansalaisten sortoon, joka on seurannut erilaisten viestinten sensurointiin, niin opposition vainoamiseen tällaisia, Iranissa. Siis, tällaisia tilanteita on muuallakin maassa, kuten esimerkiksi Kiinassa, mutta Iranissa on kuitenkin useita muita syitä huolestumiseen. Ensiksi, jos ajatellaan sen hegemonia-ambitioita, jotka ilmenevät siten, että se sekaantuu naapurimaiden konflikteihin, ajattelen Bassoran aluetta Irakissa ja sen tukea Hisbollalle Libanonissa. Ja myös sitä valtaa, joka uskonnollisella äärimmäisyysliikkeellä on, uskonnollisella äärimmäisyysliikkeellä on islamilais tasavallan politiikkaan. Presidentti Ahmadin Dinejadhan on useita kertoja sanonut, että Israelin valtion tuho on yksi hänen poliitti, tärkeimmistä poliittisista, hänen tärkein poliittinen tavoitteensa. Olemme huolissamme myös siitä, että Iran kehittää omia ydinohjelmiaan ilman minkäänlaista kansainvälistä valvontaa. Iran on yksi tärkein kaasun ja öljyn tuottaja maailmassa, mutta sen todellinen tavoite näyttää olla kehittää ydinase ja siten se antaisi mahdollisuuden sillä vaikuttaa muuhun lähialueeseensa, koko kansainväliseen yhteisöön. Meidän täytyy ponnistella Euroopassa tosiaan, että voitaisiin löytää sopiva vastapaino ajatolla hallitukselle ja tukea samalla maltillisia ja uudistusmielisiä iranilaisia. Meidän pitäisi yrittää mobilisoida erilaiset Euroopan demokratia- ja ihmisoikeusvälineen varat ja tukea kaikkia nykyisen sorron uhreja. Mikään poliittinen interventio ei ilman yhteistoimintaa ja yksimielisyyttä Euroopan maiden kesken toimi. Kiitos. Sitten edustaja Morvai. Altri possibili interventi che splafonino. Oggi facciamo una sorta di eccezione perché siamo quasi ai primi giorni, ma non si può splafonare. Haluaisin sanoa, että tänä päivänä me olemme suurpiirteisiä puheajan kanssa, mutta älkää kuitenkaan ylittäkö puheaikaanne. Minä toivoisin tätä erityisesti tänään ottaen huomioon myöskin meidän kollegamme. Eli tämä ei ollut henkilökohtaisesti tarkoitettu kenellekään. Nyt Kristiina Morvailla on puheenvuoro. Siis, Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Ihmisoikeusjuristina 20 vuoden työkokemuksen kerran kansainvälistä tehtävistä haluaisin pyytää tätä Euroopan parlamenttia toimimaan niin, että jotta meillä olisi oikeutusta valvoa ja arvostella ihmisoikeustilannetta kolmansissa maissa, niin kyllä täytyisi paljon lähemmin tarkastella demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeustilannetta Euroopan unionin sisällä. Ennen kaikkea omassa maassani Unkarissa haluaisin kertoa teille muutaman faktan. 23.10.2006 järjestettiin suuri mielenosoitus, jossa oli noin, mukana noin 100 000 jäsentä ja silloin muisteltiin vuoden 1956 vallankumousta ja Tämän mielenosoituksen järjesti Fides, suurin oppositiopuolue, joka on täällä EPPssä edustettuna ja sehän tänä vuonna voitti Unkarissa vaalit. Tämä oli suuri äh, mielenosoitus, jossa oli perheitä, vanhuksia, lapsia ja brutaali äh, unkarilaispoliisi kyynelkaasuin kumiluodein ratsupoliisen murskasi tämän mielenosoituksen ja aiheutti useiden satojen loukkaantumisen. Ja samassa tapahtumassa satoja äh, ihmisiä laittomasti pidätettiin ja kidutettiin vankiloissa. Tuon päivän jälkeen viimeisen kolmen vuoden ajan, aivan viime päiviin asti, 216, kun 216 mielenosoittajaa laittomasti pidätettiin ja heitä brutalisoitiin, niin tämän kolmen vuoden ajan on nähty tässä oli siis tämä mielenosoitus ei Iranissa, ei Kiinassa, ei Hondurasissa, vaan EU-maassa, Unkarissa. Järjestelmästä poliisin brutaliteettia. Ja minä todella pyydän teitä liittymään tässä minun näkemykseni niin, että voidaan tarkastella, mitä tässä on tapahtunut ja voidaan löytää oikeudenmukaisuutta uhreille. Ja Euroopan unionisena, unionia meidän täytyy lopettaa tällaiset järkyttävät ihmisoikeusrikokset Euroopan unionissa, jotta me saisimme oikeutuksen myös valvoa ja kritisoida ihmisoikeustilannetta Iranissa tai missä muussa tahansa unionin ulkopuolisessa maassa. Grazie, signor. Kiitos, Rova Morvai. Seuraavaksi herra Mon, kaksi minuuttia. Hyvät parlamentin jäsenet, minä täällä haluan puhua Iranista. Ensinnäkin haluaisin ilmaista surunvallitteluni lentoonnettomuuden uhreille, heidän perheilleen. Hyvät parlamentin jäsenet, minä olen vahvasti yhtä mieltä tapahtumista vaaliprosessin osalta. Ne eivät olleet vapaat eivätkä oikeudenmukaiset ja näin. Presidentti sai taakseen kaikista radikaaleimmat sektorit hallituksesta. Tässä on käytetty väkivaltaa mielenosoittajia vastaan, toimittajia vastaan. Ja valtiovalta on käyttänyt myös desinformaatiota hyväkseen. Tässä demokratia on vahvasti heikentynyt Iranin sisällä. Ja viimeisten vuosikymmenien vallanpitäjien joukko on nyt jakautunut. Tässä jatkuu kansan tyytymättömyyden kasvaminen, varsinkin jos öljyn hinta ei parane ja näin ollen taloustilanne myös parane maassa. Euroopan unionin täytyy edelleen jatkaa tapahtumien tuomitseminen Iranissa. Täytyy vaatia ihmisoikeuksien kunnioittamista ja miettiä, millä tavalla voidaan auttaa kansalaisyhteiskuntaa, eritoten niitä sektoreita, jotka haluavat omaa omalle maalleen demokraattista monimuotoisuutta, ihmisoikeuksien kunnioittamista. Meidän ei pidä pettää näitä yhteiskunnan osioita, jotka odottavat Euroopalta apua. Vaarana tässä tietysti on myös tämä ydinasekysymys joka täytyy ottaa huomioon. On aivan välttämätöntä, että Euroopan unioni ja Yhdysvallat tekevät edelleen yhteistyötä tämän asian osalta. Tämä varmasti tulee olemaan yksi Ruotsin puheenjohtajuuskauden prioriteetti. Meidän täytyy ottaa täysin mukaan tässä myös Venäjä ja Kiina, koska ne ovat pysyviä, pysyviä turvallisuusneuvoston jäseniä. Tässä tarvitaan näissä neuvotteluissa kansainvälisen yhteisön yhtenäisyyttä ja tiukkuutta. Viime viikolla G8 päätöslauselma on tästä hyvä esimerkki. Viime viikot ovat hyvin avoimesti osoittaneet, miten radikaaleja ja äärimmäisyyksiin meneviä Iranin johtajat ovat. Ja Euro- kansainvälinen yhteisö ei voi sallia sitä, että Iran saa käsiinsä ydinaseen. Kiitos edustaja Mon. Seuraavaksi edustaja Moniz de Urquiza. Kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvät neuvoston ja komission edustajat. Ensimmäisen puheenvuoroni täällä täysistunnossa haluaisin aloittaa kiittämällä siitä, että me keskustelemme Iranista ja että tätä ei provosoi millään tavalla Iranin media, propaganda, jota nähtiin G8 ja muualla. Valitettavasti Iranin viimeaikaiset teloitukset ovat aiheuttaneet sen, että Iranin ihmisoikeustilanne on taas lehtien etusivuilla. En usko, että tämänhetkisen mediaattisen tilanteen pitäisi tässä nyt olla vaikuttamassa Euroopan parlamentin ulkopoliittiseen agendaan, vaan tämän instituution täytyy olla johdonmukainen. Sen täytyy ottaa huomioon se rooli, joka sillä on Euroopan unionin ulkoisessa toimissa, eritoten ihmisoikeuskysymyksessä. Ja tämä puhemies tarkoittaa sitä, että täytyy johdonmukaisesti käyttää kaikkia Euroopan unionin käytettävissä olevia välineitä tällä alalla. Iranin tapauksessa meidän ei pitäisi erotella tässä yhtäältä ydinasevuoropuhelua ja toisaalta ihmisoikeuspolitiikkaa vuoropuhelua toisistaan. Meillä ei ole minkäänlaista yhteistyö- eikä kauppasopimusta Iranin kanssa, johon voitaisiin ottaa mukaan tämä ihmisoikeuslauseke. Me emme pystyneet lähettämään Iraniin vaalitarkkailijoita ja demokratia ja ihmisoikeuden välinen käyttömahdollisuudet ovat olemattomat. Meidän täytyy Euroopan parlamentissa pystyä tehokkaammin käyttämään välineitä, joita meillä on hallussamme. minä vaadin, että Euroopan parlamentti ja unioni täysin lopettavat suhteensa nykyhallitukseen. Me tuomitsemme täysin poliittisen vainon, mutta emme usko, että meidän pitäisi kuitenkaan tässä luovuttaa vaan meidän täytyy suojella ihmisoikeuksia, demokratiaa ja köyhyyden vastaista taistelua viedä eteenpäin. Ja tätä varten puhemies tarvitaan vuoropuhelua, yhteisten etujen etsimistä, diplomatiaa ja yhteiskuntien ää, yhtenäisyyttä. Ja toivon, että komissio ja neuvosto toimivat tähän suuntaan. Kiitos. Grazie, onorevole. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoro edustaja Rosbachille minuutti. Tack, Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Euroopan parlamentti on useita kertoja kes- keskustellut Iranin ihmisoikeusloukkauksista ja näin jälleen kerran. Mutta sanat yksistään eivät kuitenkaan muuta diktatuurien kauheaa käyttäytymistä, vaan vaaditaan konkreettista toimintaa mitä tulee ihmisten teurastamisiin, sellaisten ihmisten, sellaisen kansan, joka janoaa vapautta. Se edellyttää sen, että me otamme osan vastuuta ja saamme tämän rikollisen hallituksen kaatumaan. Sillä ei ole mitään paikkaa tällä vuosisadalla. Siis on vaadittava, että siis turvallisuusneuvostossa, että Ali Khamenei ja Ahmadinejad asetetaan kansainvälisen tuomioistuimen eteen. Iranin kanssa toivoo vapautta ja meidän on vapaita vaalia koskevaa, siis YK-valvonnassa koskevaa vaatimusta tuettava. Mitä Iran valtuuskuntaan tulee, niin siitähän on tehty diktatuurihallituksen vaikutusvallan äänitorvi parlamentissa. Meidän täytyy osoittaa, että emme tee yhteistyötä diktatuurien kanssa. Kiitos. Se, grazie, cara collega. Kiitos kollegalle. Seuraavaksi puheenvuoro edustaja Griffinille, kaksi minuuttia. Herra puhemies, Olin viime vuonna Budapestissa vuoden 1956 muistelutilanteessa ja voin vakuuttaa, että se, joka puhui tästä, oli aivan oikeassa, kun hän sanoi, että me emme huomioi ihmisoikeustilannetta täällä Euroopan unionissa. olisi hyvin tekopyhää tuomita Iran väkivallan käyttämisestä vaaleissa, kun David Cameron on yksi vastuuhenkilöistä UEFssä. Se on väkivaltainen järjestö, joka käyttää jatkuvasti Britanniassa väkivaltaa kansallismielisiä vastaan. Sama pätee moniin muihin parlamentin jäseniin, jotka käyttävät brittiveronmaksajien varoja omien puolisotilaisten joukkojensa tukemiseen – tärkeimpänä viestinäni on kuitenkin tämä, miten paljon, miten hyvin perusteltu Iran kritiikki täällä nyt onkin, niitä käytetään sotapropagandana vahvojen länsimaisten intressien toimesta. Öljyyhtiöiden, rakennusyhtiöiden ja Saudi-Arabian tahojen osalta, jotka haluavat, että Iran tuhoutuu aggressiivisen sodan kautta. Eivät edes ira- eurooppalaiset liberaalit ö, päästä tässä eteenpäin. Jos tässä nyt ei Euroopan jotta tässä nyt ei enää Euroopan ääntä lisättäisi näihin ääniin. tekopyhä retoriikka onnistuu vain perustelemaan tällaisen sodan Irania vastaan. 18-vuotiaat pojat joutuvat tykinkuulien ruuaksi sen sijaan, että lähetettäisiin omat pojat sinne, jotta he palaisivat sinkkiarkuissa. Käytetään muiden lapsia. Grazie. Kiitos. Edustaja Griffin seuraavaksi, edustaja Kasmarek. Kaksi minuuttia. Panie przewodniczący, pani komisarz, szanowni państwo. Herra puhemies, komissaari, hyvät naiset ja herrat. Syyttömien kuolema on aina traagista. Jos he kuolevat sellaisten arvojen puolesta kuin vapaus, eh, niin silloin voimme sanoa, että heidän kuolemansa ei ollut huono. Mutta eh, hallinnon laita on heikompi, jos mielenosoittajia ammutaan ja jos heidät pangitaan ja murhataan. Ainakin politiikan pitäisi suurelle yleisölle tehdä selväksi, mikä tällaisen hallinnon todellinen luonne on. Tällainen, tällaisen hallinnon, joka huomattavasti poikkeaa vähimmäistandardeista maailmassa. Tämän hallinnon käsissä on verta ja meidän pitäisi muuttaa tätä tilannetta. Me emme voi sitä hyväksyä. Tällaisessa tilanteessa herää kysymys siitä, että mitä me voimme tehdä. Me voimme tukea niitä vaatimuksia, mitä jo on esitetty, eli ensinnäkin Iranin hallitus ei saa käyttää toisin ajattelijoita vastaan väkivaltaa. Sellaisissa maissa kuin Iranissa kansainvälisen yhteisön pitää valvoa ihmisoikeuksien noudattamista ja taata se. Ja toiseksi Iranissa pitäisi toteuttaa vapaat ja kunnolla hoidetut vaalit. Eh, eli kaikkien pitää saada äänioikeus, ei ainoastaan niiden, jotka, joille se annetaan lupa. Ja haluaisin sanoa, että vaalioikeudesta ei pitä, pidä tiettyjen päättää, vaan riippumattomien vaalitarkkailijoiden pitää olla valvomassa vaaleja, koska muuten sillä ei ole mitään mieltä. Ja kolmanneksi meidän pitää tehdä kaikkemme, mikä meidän vallassamme on, niin että ratkaisu Iranissa tapahtuu rauhanomaisesti ja poliittisesti. Tiedämme, että iranilaiset toivovat muutosta maailma, maahansa ja he toivovat sellaista muutosta, että Iran ei ole enää uhka muulle maailmalle. Mitä tulee eh, oppositiojohtajaan Iranissa, niin hän sanoi, että nämä väkivaltaisuudet ovat tämän hallinnon eh, lopun alkua. Mario Mauro. Kiitos seuraavaksi edustaja Mario Mauro ja hänen jälkeensä edustaja Kelam. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää puheenjohtajavaltio Ruotsia alkupuheenvuorosta tämän keskustelun alussa. Mielestäni ne olivat hyvin tasa, se oli hyvin tasapainoinen puhe ja auttaa meitä ymmärtämään sen vastuun, joka meidän on kannettava. Siinä yhteydessä haluaisin esittää kommentin, joka perustuu siihen, mitä olen nähnyt TV-ruudusta – ja mikä on antanut aihetta äskettäisiin vallankumouksiin. Ita- Iranhan on teokratia, jossa fundamentalismi on vaatinut oman oikeutensa valtaan Jumalan avulla. Olemme nähneet, että ihmiset ovat lähteneet kadulle ja huutaneet, että Jumala on suuri. Mutta tämä on hyvin erilaista kuitenkin, jos katsotaan ihmisten kasvoja ja sitä, mitä he haluavat tehdä. Ja äh, sitä, että he eivät halua väkivaltaa, siis iranilaiset haluavat vapautta, rauhaa. Ja on tärkeää tosiaan kunnioittaa ihmisen kohtaloa. Tässä on 30 vuotta tuhottu ihmisoikeuksia, on haluttu tuhota jotain sellaista, joka on jokaisen sydämessä. Meidän pitää olla tälle todenmukaisia, mitä tulee vapauden rakkauteen, totuuden rakkauteen. Meidän täytyy omistautua sille ja meillä kaikillahan on vastuu. Me pyydämme, että Euroopan toimielimet ovat vahvoja ja tosiaan saavat äänensä kuulumaan mutta ei ole kysymys pelkästään geopolitiikasta, vaan on erittäin tärkeää myös osoittaa, että Euroopan toimielimet, jotka haluavat yhdistää Euroopan, että ne kunnioittavat tätä vapauden ja totuuden rakkautta, joka kaikilla on sydämessämme. Kiitos herra Mauro ja seuraavaksi herra Keelam kaksi minuuttia. A crucial change. Kiitos puhemies. Nyt Iranissa on tapahtunut täydellinen muutos. Ensimmäinen johtopäätöksemme pitäisi siis olla se, että Iran ei ole eikä tule enää olemaan sitä, mitä se ennen oli. Miljoonat iranilaiset ovat nyt vallanpitäjien panttivankeina. He ovat osoittaneet valtaisaa rohkeutta ja haastaneet diktatuurin. Tämän vuoksi kysymys nyt ei ole niinkään vaaleista, vaan Nämä vaalit vain antoivat ulospääsyn kansalaisten protestille. Tämä muistuttaa minua 20 vuotta sitten 20 vuoden takaisista tapahtumista Itä-Euroopassa, kun länsihallitukset olivat valmistautuneet pitkän aikavälin pragmaattiseen rinnakkaiseloon totalitaaristen järjestelmien kanssa, mutta yhtäkkiä miljoonista kommunistihallinnon panttivangeista tuli aktiivisia ja he haastoivat vallanpitäjät ja tämän vuoksi on tärkeää, että Euroopan unionin lähestymistapa Iraniin ei voi pysyä samana. Eh, ei voida pelkästään tarras, tarkastella näitä rutiininomaisia vaaleja. Ja on arvioitu, että yli 5 miljoonaa ihmistä on eh, diktatuurin aikana pidätetty, yli 2000 eh, kidutettu kuoliaiksi ja viime aikoina yli 200 teloitettu. EUn hallitukset ovat liikaa epäröineet näiden kauhistuttavien rikosten tuomitsemisessa. Ja näin Euroopan unioni joutuu kantamaan vastuun toimistansa. Jos me haluamme todella suojella Iranin kansalaisten oikeuksia, meidän täytyy olla valmiita todella aiheuttamaan tuskaa diktaattorille. Mitä tämä tarkoittaa? Esimerkiksi meidän täytyy estää Iranin hallituksen jäsenten matkustaminen Euroopan unioniin. Meidän täytyy pyytää suurlähettiläitä palaamaan Iranista. Ja oikeudenmukaiset vaalit voidaan järjestää Iranissa vain YK valvonta, valvonnan alaisena. Kiitos edustaja Kellam. Ja nyt sitten minuutti spontaanille puheenvuoroille. Ja edustaja Kolaska Bomiska. Dear President, mm, Madam Commissioner colleagues. Hyvä puheenjohtaja, komission jäsenkollegat, kun tilanne huononee ja Demokratian loukkaukset vaarantavat koko alueellisen vakauden, niin meidän on tuotava esiin oma huolestuneisuutemme ja tuomitsenut tuomintamme. Siis jotkut Euroopan johtajat puhuvat uusista sanktioista Iranin suhteen, mutta neuvotteluja tarvitaan nimenomaan siitä, millä tavalla voidaan demokratiaa kehittää ruohonjuuritasolla tässä maassa. Olen puolalainen ja me Itä-Euroopassa tiedämme, kuinka tärkeää tällainen toiminta on, jotta voitaisiin demokratia saada aikaan meidän pitäisi sopeutua poliittiseen ja taloudelliseen tilanteeseen kyseessä maassa, mutta jos ajatellaan Afrikkaa, lähi ja Itä-Eurooppaa ja demokratiaa, niin kaikkea tätä pitäisi arvioida uudelleen, jotta voitaisiin katsoa, mitä Iranissa voidaan tehdä, mitä pitäisi tehdä ja mikä nykyisissä oloissa on tehokasta. Haluan myös muistuttaa teitä, että jos EU haluaa olla uskottava, sen on myös ryhdyttävä toim- joihinkin toimiin Moldovassa. Me 29. heinäkuuta tulemme, meillä on uusi testi silloin, kun vaalit pidetään Moldovassa. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta voisimme taata vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit. Ei riitä, että puhutaan vain demokratian tukemisesta. Me Euroopan parlamentissa ja toimielimissä meidän on oltava aktiivisempia tässä suhteessa. Kiitos. Ripeto, questa sera abbiamo fatto delle eccezioni che non potranno essere... Kuten sanoin, niin tänään iltapäivällä me voimme joitakin poikkeuksia myöntää, mutta ette voi kuitenkaan saada 35 sekuntia yli sen minuutin puheenvuoron. Ja nyt sitten Rova Sonek seuraavaksi haluaisin muistuttaa teitä, että teillä on 60 sekuntia puheaikaa. Przewodniczący, na pewno Edustaja Sonek. Herra puhemies, Aivan varmasti tilanne on sellainen, että vaaliprosessia Iranissa pitää valvoa, mutta mitä tulee ratkaisuun, niin siellä täytyy olla ensin sellainen tilanne, että voimme sinne matkustaa ja vangitut pitää vapauttaa. Myöskin muiden maiden kansalaisten kansalaiset, jotka on vangittu, pitää vapauttaa. Ne, joiden, joiden niskoille syy on vyörytetty. Jos ajatellaan Iranin suverenisuutta, niin meidän pitäisi kuitenkin muistuttaa siitä, että hallinnon pitää pitää kiinni kansainvälisistä yleissopimuksista, jotka koskevat kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia. Olen myöskin huolissani Iranin ydinaseohjelmasta – Tietenkin Iranilla on oikeus käyttää rauhanomaisesti atomienergiaa, mutta sen pitää todistaa, että toiminta on pelkästään rauhanomaista. Kiitos seuraavaksi edustaja Koppa. Θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου λύπη για το τραγικό αεροπορικό ατύχημα. Kiitoksia puhemies. Haluaisin ilmaista surunvalitteluni traagiseen tämän aamuisen lentonnettomuuden takia. Tämänpäiväinen keskustelu sitä värittää kesäkuun 10. päivän vaalit, mutta meidän täytyy tarkkailla asioita oikeasta puitteista. Ei pidä lähettää vääränlaisia tai sekavia viestejä. Me emme voi puuttua asioihin. Meidän ei pitäisi sotkea vaalikysymyksiä Iranin ydinaseohjelmaan. Tämä pitäisi olla selvä. Nyt kysymys on ihmisoikeus ja demokratia kehityksestä Iranissa. Meidän ei koskaan pitäisi yrittää pitää unohtaa Iranin kansan asioita ja asettaa vain ydinasekysymystä etusijalle. Meidän täytyy jatkaa ponnistelu ihmisoikeuksien perusvapauksien kunnioittamisen puolesta ja vahvistaa suhteitamme kansalaisyhteiskuntaan. Meidän velvollisuutenamme on tarkastella niitä väitteitä, joita vaaliprosessista on esitetty ja varmistaa se, että Iranissa on yhä olemassa oikeus rauhanomaisiin mielenosoituksiin niin kuin kaikkialla muuallakin maailmassa. Meidän täytyy tuomita väkivalta ja varmistaa se, että ilmaisun vapautta kunnioitetaan Iranissa niin kuin kaikkialla muuallakin maailmassa. Koppa. Kiitos edustaja Koppa. Seuraavaksi Michel Gale. Vielen Dank, Herr Kiitoksia puhemies. Minusta on hyvä, että että uuden parlamentin ensimmäisellä viikolla käymme tätä keskustelua. Valmi, valitettavasti meidän ryhmämme puheenjohtaja vastusti julkilausumaa tai päätöslauselmaa, mutta minä kysyn, että mitä tässä oikeastaan ajatellaan. Yksi, tällainen päätöslausuma olisi ollut hyvä Iranin toisen ajattelijoiden, ajattelijoita ajatellen. Jos me sanoisimme, että se mitä presidentin vaaleista kävi ilmi, se ei millään lailla vastannut kansainvälisiä standardeja, koska äm, useimmat ehdokkaat valittiin tietystä neuvostossa, emmekä voineet puhuakaan siitä, että kaikilla olisi ollut samat edellytykset. Siksi poliittisesti voidaan tehdä johtopäätös ja rajoituksetta sanoa, että vaalin ilmoitettu tulos ei kuvasta Iranin kansan tahtoa. Käyttäkäämme EUta aktiivisesti, käyttäkäämme ihmisoikeusmenettelyjämme ja tukekaamme Viseripadia, joka panostaa vapauteen ja demokratiaan. Minä uskon, että lyhyellä tähtäyksellä voimme nämä asiat myöskin toteuttaa. Kiitoksia. Grazie, onorevole Kiitos, herra Galler. Seuraavaksi haluaisin antaa puheenvuoron edustaja Lunacekille. Danke, herr Ratspräsident, meine Damen und Herren. Kiitoksia neuvoston puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat viime viikolla e, suureksi ilokseni, kun olen uusi jäsen, niin ulkopoliittisessa valiokunnassa kuulimme e, iranilaista filmiohjaajaa, joka selkeästi sanoi meille, että ennen näitä vaaleja mm, oli 20 prosenttia demokratiaa Iraniasta ja tämän, näiden vaalien jälkeen ei ole enää lainkaan demokratiaa. Mm, minä olen myöskin samaa mieltä. Tämä oli vaalihuijaus. Siis siinä oli valtava huijaus. Iranin kansa ja sen enemmistö kannatti muutosta ja siltä poistettiin tämä oikeus vaatia muutosta. Neuvoston puheenjohtaja olisin kiinnostunut siitä, kun elokuun puolessa välissä astuu näin siis lainausmerkeissä uudelleen valittu Ahmadinejad jälleen valtaan. Mitä jäsenvaltiossa tällä hetkellä keskustellaan? Tuleeko Euroopan unioni lähettämään virallisen edustajansa sinne? Tulevatko jäsenvaltiot lähettämään edustajansa sinne? Minä toivon, että näin ei käy. Minä olen sitä mieltä, että tämän vaalihuijauksen jälkeen ei saa olla Euroopan unionin tai jäsenvaltioiden edustajia läsnä. Mutta jos ajatellaan virkaanastujaisia, niin olen sitä mieltä, että Euroopan unionista kukaan ei saa virallisesti olla siellä läsnä. Mikä teidän kantanne on ja miten tätä asiaa työstätte? Kiitoksia. Grazie. E, ora la parola all'onorevole Antonio Panzeri. Grazie Presidente. Kiitos puhemies. On aina olemassa vaara silloin, kun puhumme ulkopolitiikan asioista, kuten tänään Iranista. Että olemme hieman ajasta jäljessä, mitä tapahtumiin tulee, mutta ei ole kysymystäkään siitä, että parlamentti voi, jos se haluaa, olla hyvin tärkeässä osassa, mitä tulee siihen, että Eurooppa osallistuisi kansainvälisellä näyttämöllä erilaisiin aloitteisiin niin, että voitaisiin sallia Iranin demokratiaprosessin kehittyvän mitä vaalien jälkeiseen aikaan ja katu mielenosoituksiin tulee, joita hallitus yritti tukahduttaa väkivallalle, niin vaikuttaa siltä, että hiljaisuus on langennut, mutta meidän on kuitenkin pidettävä jatkuvasti yllä huomiotamme Iraniin. Ja haluaisin kiittää tosiaan neuvoston puheenjohtajaa siitä, mitä hän on sanonut, ja ehdottaisin, että hän saisi aikaan aloitteen Yhdysvaltojen Venäjän kanssa niin, että voitaisiin muuttaa tapahtumien suunta Iranissa. Kiitos herra Pantseri, kiitos myös siitä, että piditte kiinni puheajastanne. Ja nyt sitten herra Vidal Quadras. Gracias, señor Kiitoksia, herra puhemies. Viime viikkoina olemme nähneet valtaisia Iranin kansan sankarallisuuden ja rohkeuden ilmauksia, kun he ovat paljain käsiin vastustaneet luoteja. Tämä on erehtymätön osoitus Iranin kansan tahdosta elää todellisessa demokratiassa. Arvoisen neuvoston puheenjohtaja Euroopan unionin vastaus on ollut liian heikko. Se on ollut pelkkä sana helineen. Meidän täytyy lähettää erittäin vahva poliittinen viesti, joka osoittaa ehdottoman torjuntamme tätä teokraattista diktatuuria kohtaan, diktatuuria kohtaan jota ei, joka on todella kestämätöntä. Ja meidän täytyy tukea olemassa oleva osa opposition johtaja. Nyt täytyy Iranissa väliaikaisen elimen kutsua koolle vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit. Kaikki muu vain johtaa siihen, että aikaa menee hukkaan ja tämä häpeällinen tilanne jatkuu. Kiitos edustaja Vidal Seuraavaksi edustaja Oman Reitten. Hij doet het. Voorzitter, mag ik beginnen? Herra puhemies. Ensinnäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi herra Bildin neuvoston puheenjohtajan tänne. Varmasti hän tulee muutaman kuukauden tekemään täydellä töitä, jos ajatellaan näitä maailman ongelmia, mutta sitten Iranista. Ensinnäkin hallinto siellä on sellainen, johon ei voi luottaa. Ja minusta tuntuu, että hitaasti varsinkin uskonnollisessa siivessä tulee olemaan eriytymiä. Ja kolmanneksi totean, että hallinto kaikessa, mikä on korruptoitunutta, kehitystä Hiidessä ja Pakistanissa, niin se tulee tukemaan sitä. Ja neljänneksi totean, että vuoropuhelu ei auta. Se ei todellakaan auta. Ja viimeksi, viidenneksi totean, että kansalaiset vaativat enemmän vapautta ja se on aivan oikein. Ja meidän eurooppalaisten pitää heitä siinä tukea. Ja siksi, herra puhemies, minä vaadin herra Piltiltä, että hän vastaisi kysymykseen, että miksi neuvosto ei pystynyt antamaan aitoa vastausta kysymykseen, miksi tehtiin myönnytyksiä niiden maiden kohdalla, jotka haluavat käydä kauppaa eivätkä kunnioittaa ihmisoikeuksia. Sitten Guerrero. Kiitoksia puhemies. Aloittaisin tässä luonnollisestikin tuomitsemalla Iranin tapahtumat ja e, Iranin hallituksen harjoittaman vainon, mutta haluaisin myös vahvistaa niiden sanoja, jotka ovat puoltaneet siitä, että meidän täytyy yhtäältä tässä käyttää unionin elinten painetta niin, että voidaan pitää kiinni vuoropuheluista ja neuvotteluprosessista. Historia ja kokemukset osoittavat, että kaikenlaisten suhteiden katkaiseminen autoritäärisiin hallituksiin ei auta parantamaan kansalaisten elinolosuhteita ja samalla tällainen toiminta heikentää niiden asemaa, jotka puoltavat demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamista näissä maissa. Näin ollen mielestäni meidän täytyy käyttää kaikkia mahdollisia painostusvälineitä, joita Euroopan unionilla on käytössään, lähtien liikkeelle tästä parlamentista Iranin hallituksen suuntaan, mutta samalla täytyy myös pitää kiinni neuvotteluista, vuoropuheluista, painostavasta vuoropuhelusta eri toten korkean edustajan herra Solanan kautta. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoro edustaja Magdi Allamille. Grazie, presidente. Oggi l'Iran... Kiitoksia, puhemies. Iran on tänä päivänä pääuhka kansain välisessä vakaudessa. YK on päätöslauselmia loukataan ydinasekiellon kohdalla ja toisaalta myöskin yhä edelleen uhataan sillä, että halutaan tuhota Israel. Olen iloinen siitä, että Eurooppa-Ruotsin puheenjohtajakaudella nyt haluaisi selkeän kannan ottaa Iranin suhteen. Ja tämä on merkki siitä, että tietyistä arvoista ei voida neuvotella. Oikeus elämään, henkilökohtaiset arvot, valinnan vapaus. Näitä oikeuksia ei voi poistaa ja eriyttää kahden välisistä suhteista oikeudellisen järjestelmän olemassaolo ja Israelin ja valtion olemassaolo. Siitä ei voida neuvotella. Eurooppa on kokenut holokaustin, emmekä voi sallia sitä, että syntyy toinen holokaus, holokaust Israelia kohtaan. Kiitos. Ennen kuin annamme, palautamme puheenvuoron neuvostolle. Philip Juvin puheenvuoro teille. Monsieur le Président, je souhaite prendre la parole. <clears throat> Puhemies, haluaisin käyttää puheenvuoron pyytääkseni, että parlamentti hyvin selvästi vaatii teknisiä ja rahoitussanktioita Iranin suhteen. On tietysti hyvin paljon perusteluja sanktioita vastaan, koska ne tietysti vaikuttavat kansalaisten, Iranin, Iranin kansalaisten elämään. Mutta mitä tulee Siis emme kuitenkaan halua, siis pahempaa on meidän hiljaisuutemme, se, että emme toimi. Siis sanktiothan tarkoittavat sitä, että emme ole välinpitämättömiä ja se mielestäni on välttämätöntä. Siksi puhemies parlamentin mielestäni pitää vaatia rahoitussanktioita Iranin suuntaan. Kiitos. Grazie. Grazie. Kiitos. Tämä oli viimeinen puheenvuoropyyntö, jonka halusin, johon halusin suostua, koska Tämä on tietysti erittäin tärkeää, koska aihe on arkaluontoinen ja tärkeä. Antaisin seuraavaksi vielä viimeiseen puheenvuoroon herra Tänokille puheenvuoron ennen neuvostoa. Iranin kauhistuttava teokraattinen diktatuuri on syyllistynyt jo moniin rikoksiin omaa kansansa vastaan ja nyt on jopa 50 viatonta mielenosoittajaa tapettu. Meidän täytyy todella tuomita nämä vaalipetokset. Uskon, että nykytapahtumat tulevat lopulta kaatamaan tämän hallituksen. Äskettäisessä kokouksessa ehdotettiin, että EU-vaalitarkkailijat täytyisi nyt lähteä tarkastelemaan, onko todella tehty vaalivilppiön. Meidän ei pitäisi ikinä oikeuttaa mitään sellaisia vaaleja, jossa vaalit äänet lasketaan suljettujen ovien takana. Se onorevole, e adesso l'intervento conclusivo. Kiitos. Ja nyt sitten puheenvuoro herra Biltille neuvoston kommentteja varten. Kiitos puhemies, olen tietysti hyvin huolellisesti kuunnellut erilaisia arvioita ja mielipiteitä, joita on, mielipiteitä, joita on esitetty tässä erittäin tärkeässä aiheessa, tärkeästä aiheesta, erittäin tärkeässä keskustelussa. Olemme yhtä mieltä kuitenkin arviossamme siitä, mitä on tapahtunut. Se, mitä olemme nähneet TVstä ja mitä olemme kuulleet ja ennen kaikkea, siis tämähän antaa enemmän kuin mitä voidaan TVstä nähdä haluaisin, haluaisin vastata niille, jotka sanovat, että emme ole täysin selkeitä, jos haluatte tehdä arv, siis vertailla sitä, mitä Euroopan unionin sanonut ja mitä muut tärkeät toimielimet ovat maailmassa sanoneet. Me olemme kuitenkin niitä, jotka ovat olleet kaikkein selkeitä, vahvimpia sanamuodoissamme, joita olemme käyttäneet oltaisiin haluttu, että nämä olisivat nämä sanat vaikuttaneet enemmän kuin ne vaikuttivat, mutta useinhan on näin, mutta siis me keskustelemme ennen kaikkea siitä, mitä on tapahtunut Iranissa. 12. kesäkuuta pidettyjen vaalien jälkeen. Mutta meidän pitäisi keskittyä hieman siihen, mitä näimme TVstä ennen kesäkuun. Iran koska silloin ennen kesäkuun vaaleja, koska silloin oli erilainen Iran näkyvissä, johon olemme tottuneet. Tietysti hallituksen rajoissa siellä oli kuitenkin pluralismia, moninaisuutta ja selvä, selvä halu muutokseen. En tiedä sitten, oliko tämä Iranin kansan enemmistön mielipide, sitä on vaikea arvioida ulkopuolelta, mutta se oli kuitenkin hyvin merkittävää koska ennen kaikkea tästä merkki oli siitä <clears throat> sorrosta ja hyökkäyksestä, joka tapahtui 12. kesäkuuta jälkeen. Meidän ei pitäisi kuitenkaan unohtaa sitä, mitä näimme ennen vaaleja ja sitten mikä pitkän aikavälin merkitys kaikilla tällä on. Olemme varmasti yhtenä rintamana siinä, mitä sanomme herra Sarjus Volski, herra Kombendit, herra Mauro, itse asiassa sanoitte sama, saman asian, jos katsomme mitä arvioimme. Mutta vaikeinta on, ei, ei se tietenkään mitä sanomme, vaan se mitä teemme tämän tilanteen edessä. Ja olen sitä mieltä, että itse asiassa siis tässä on kaksi eri linjaa. Ensimmäinen on selkeä Euroopan unionin on oltava selkeä ääni, mitä tulee ihmisoikeuksien ja demokratiaan missä tahansa. Olivat olosuhteet mitkä tahansa. Saattaa olla tietysti muitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat politiikan tekoon, mutta niiden ei pitäisi millään tavalla vesittää ihmisoikeuksien puolustamista. Joten meidän täytyy tuomita tappot vaadittava vangittujen vapauttamista ja oltava selkeitä, kun vaadimme, että vapautta ja oikeuksia kunnioitetaan täysin joka ikisen ihmisyksilön kohdalla. Ja tietysti saattaa olla jonkun verran erimielisyyttä, mutta meidän täytyy myös olla valmiita sitoutumaan mutta tämä on tietysti huomattavasti vaikeampaa politiikkaa kuin se, että seistään kädet ristissä eikä sanota tehdä mitään. Se on helppoa, mutta vaikea on ryhtyä toimiin. Herra Kellan puhuu joistakin historiallisista kokemuksista, joita meillä on, ja siitä tasapainottelusta, jota kaikki tämä vaatii. Mutta se, että meillä on tiettyä historiallista kokemusta Euroopassa, sehän ennen kaikkea heijastuu täällä. Se ehkä mahdollistaa sen, että voimme lähteä tälle tielle. Meidän ei koskaan pitäisi uskoa, että pelkästään diplomaattinen vuoropuhelu voi ratkaista joka ikisen asian. Se ei voi sitä tehdä, koska muut tekijät tulevat mukaan kuvaan. Mutta meidän ei pitäisi liian unohtaa, että on olemassa joitakin sellaisia asioita, joita meidän, joita meidän on diplomaattisella vuoropuhelulla pyrittävä ratkaisemaan. Ajattelen esimerkiksi yhdistyneen kuningaskunnan paikallisia työntekijöitä, ranskalaisopiskelijoita ja niin edelleen, kun tulee maasta, jossa yhden prosentin kansanosan tausta on Iranista. Meillähän on erilaisia konsultaatioita. Meidän täytyy jatkuvasti olla valmiita auttamaan yksilöitä eri tapauksissa – ilman, että kuvittelemme, että kaikki voidaan ratkaista yhdellä iskulla. Mitä sitten tulee ydinkysymykseen, ydinvoimaan? Jotkut uskovat, että on olemassa hyvin yksinkertaisia ratkaisuja, mutta en usko olevan yhdenkään ratkaisun olevan mahdollinen, jolle me saa aikaan diplomaattista vuoropuhelua. Ja on tietysti muitakin asioita, joissa sitä on käytävä. Tämä tietysti tulee olemaan vaativampaa ja vaikeampaa näissä oloissa, ei siitä ole kysymystäkään ja Afetissa käyty keskustelu, siellähän se korosti joitakin näitä vaikeita valintoja ja vaikeita valintoja, joita meidän on tehtävä, ei seuraavina viikkoina eikä pelkästään kuukausina, vaan hyvin pidemmän ajan kuluessa. Mutta me, te parlamentti ja neuvosto, meidän täytyy muiden kansainvälisten tekijöiden, ei pelkästään amerikkalaisten, vaan myös YK kanssa, ja, siis Obaman hallituksen kanssa ja muiden YK turvallisuusneuvoston Venäjän, Kiinan ja laajemman maailman yhteisön kanssa toimia yhdessä. Ja vain silloin voimme toivoa voivamme rat- alkaa ratkaista ei pelkästään käsillä olevia asioita, vaan myös joitakin sellaisia ongelmia, jotka on yritettävä ratkaista. Olen kiitollinen tästä keskustelusta, koska se mielestäni on korostanut sitä selkeää yksimielisyyttä, jota meillä on, kun haluamme puolustaa omia arvojamme. Samalla se on korostanut joitakin niitä vaikeita valintoja ja tasapainotteluja, joihin meidän on ryhdyttävä lähikuukausina. Tiedämme, mitä meidän meidän on yritettävä, pyrittävä kaikkeen tähän ja voin vakuuttaa teille, että neuvosto tulee jatkuvasti hyvin aktiivisesti osallistumaan kaikkeen siihen toimintaan, joka liittyy tähän vaikeaan tehtävään. Ευχαριστώ πολύ το Συμβούλιο. Monet kiitokset neuvoston edustaja. En tiedä, onko nyt tärkeää se, että ensimmäiset sanat, jotka minä täällä puhun, niin pyydän anteeksi. Anteeksi, olen saanut juuri tietoa. Haluaisin. A été enlevé ce matin à Grosny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 Kiitoksia, konpendit. Minä olen vakuuttunut siitä, että neuvosto ja parlamentti tulevat ottamaan tämän huomioon ja ryhtyvät toimenpiteisiin. Eli nyt tämä keskustelu on päätetty Iranista. Ja herra Hauit on pyytänyt työjärjestyspuheenvuoroa. Ihan vain pöytäkirja, koska kollegani Tanok minua siterasi. Minä en aikaisemmassa puheessani sanonut niin kuin hän sanoi. Jos olosuhteet olisivat oikeuttaneet tämän, niin Euroopan unioni olisi voinut lähettää vaalitarkkailijoita, mutta koska komissio ei voinut olla luottavainen asian suhteen, niin näin ei toimittu. Olen pahoillani, että herra Tanok ei ollut aikaisemmin keskustelun aikana täällä salissa kuullakseen tämän, mutta toivottavasti asia nyt selvisi. Kiitos. Kiitoksia hyvät kollegat. Ja nyt sitten esityslistalla on neuvoston ja komission julkilausuma Kiinasta. Ja nyt ensinnä neuvoston puolesta herra Karl Piltillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Mr. President, uh, and... Herra puhemies, toinen varsin tärkeä